esittelijä Kuttelandin mietintöä aiheena EUn oikeusalan tulostaulu 2017. Esittelijä, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Tämä on parlamentin vastaus komission vuoden 2017 oikeusalan tulostaluun. Tämä tulostaulu on, esitetään joka vuosi ja se tarkoitus antaa hyvä yleiskatsaus siitä, miten tehokkaita, miten riippumattomia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät. Tänä vuonna eh, vuonna 2017 siis komissio otti esille uita näkökantoja oikeuslaitoksen toiminnasta siitä, miten kuluttajat saattoivat eh, päästä asioiden oikeuskäsittelyyn tai miten jäsenvaltiot ovat eh, pystyneet nopeuttamaan menettelyjä. Mutta me olemme sitä mieltä, että tarvitaan lisäparannuksia, jotta tulostaulu olisi relevantimpi. Esimerkiksi meidän mietinnössämme otamme esimerkiksi sen, että riippumaton oikeuslautos on perusta demokratialle ja varmistaa, on varmistettava se, että oikeusjärjestelmä on Jotta tämä olisi varmaa, silloin oikeusjärjestelmän olisi vapaa painostuksesta, joka on poliittista painostusta, tai että äh, oikeushallituksen toimintaan vaikuttaisivat taloudelliset intressit. Mä puhun sen puolesta, että riippumattomien pitä, viranomaisten pitää olla riippumattomia, ja komission pitää vahvistaa äh, kanteen nostajien asemaa. Meistä on tärkeää myös se, että puuttuu tietoa tietyistä kategorioista ja me kehotamme jäsenvaltioita ponnistelemaan enemmän, jotta saadaan vertailukelpoisia tietoja. Me kehotamme komissiota työstämään uusia kriteereitä, jotta voidaan paremmin arvioida oikeusjärjestelmiä ja katsoa, miten ne vastaavat EUn oikeusvaltioperiaatetta. Tämä merkit, tässä voidaan ottaa myöskin Venetsian komission eh, kommentit, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen. On tärkeää, että kansalaisten mahdollisuus saada oikeusapua vahvistuu, tarvitaan eh, tiedottamista niin, että ihmisillä on paremmat mahdollisuudet käyttää oikeuslaitosta esimerkiksi eri vähemmistöihin kuuluvilla ja maahanmuuttajilla. Pidämme myöskin eh, katsomaan tärkeänä myös sitä, että tässä taulussa ei näy se, että naisten osuus tuomarista on vähentynyt erinsä jäsenvaltioista viime vuonna. Meidän täytyy saada myöskin parempaa tasa-arvoyhteistyötä oikeuslaitoksessa. Se on hyvin tärkeä perusta tehokkuudelle ja riippumattomuudelle oikeusjärjestelmissä. Siksi täytyy vahvistaa koulutusta esimerkiksi kun valitaan tuomareita tai koulutetaan tuomareita niin, että koulutetaan, koulutuksessa otetaan huomioon paremmin se, että minkälaisia stereotyyppejä on olemassa ja niihin kiinnitetään huomiota. Täytyy myöskin katsoa, minkälaisia oikeuskäsittelyjä on ja me kehotamme komissiota myöskin ottamaan uuden indikaattorin tulevaisuudessa tähän tulostauluun, jossa katsotaan, miten voivat erityisesti syrjityt ryhmät päästä viemään asioitaan oikeuslaitoksen käsiteltäväksi. On tärkeää saada myöskin tietoa kansallisista menettelyistä, mitä tulee esimerkiksi eh, kollektiivisiin eh, käsittelyihin. Merkitys ryhmäkanteilla on yhä enemmän merkitystä ympäristökysymyksiä kansanterveyden alueella. Kattava eh, dieselskandaali osoittaa sen, että täytyy olla oikeus vaatia kor- korvausta siitä, että on varhi, vääriä myyntitapoja. Tämä on tärkeää, että vahvistetaan kansalaisten oikeuksia ja asioiden selvittäminen oikeusteitse. Tämä olisi asia, joka pitäisi näkyä ensi vuoden tulostaulussa. Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia varjoesittelyitä siitä, että yhteistyö oli erinomaista. Ja me tulemme kehottamaan komissiota myöskin ottamaan huomioon meidän suosituksemme. Kiitos. Grazie, kollega. Kiitos, arvoisa kollega. Nyt kaksi henkilöä on pyytänyt puheenvuoroa menettelyssä ilman puhujalistaa. Ensin edustaja Marias, olkaa hyvä. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Oikeuslaitoksen riippumattomuus kansallisella tasolla on tietenkin äärimmäisen tärkeä seikka, mutta varsinkin Kreikassa tilanne on heikko sakko muistiossa todetaan, että jos tuomioistuimen päätös on annettu, joka on muistion vastainen säästöpolitiikasta puhuttaessa, niin silloin hallituksen on otettava käyttöön uudenlaisia talouspoliittisia toimenpiteitä. Tämä taas tarkoittaa sitä, että Troika omalta osaltaan yrittää vaikuttaa tuomioistuinten toimintaa. Kansalliset päätökset ovat selkeitä. Tuomioistuimen riippumattomuus pitää taata, mutta se ei ole onnistunut. Kreikassa se osoittaa, miten Troika on toiminut ja miten on vaikutettu tuomioistuinten riippumattomuuteen. Kiitoksia. So, la parola. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa varapuhemies Hautala, olkaa hyvä. President, thank you very much. Puhemies, kiitos. Haluan kiittää esittelijäämme edustaja Gutelandia hänen mietinnöstään ja erinomaisesta yhteistyöstä, jossa mietintöä on laadittu. Mietinnössä pyritään komissiota lisäämään joukkokanne hanke. Sehän on tärkeä äh, lainsäädäntöväline, jolla voidaan tehostaa kuluttajansuojaa. Olen tyytyväinen havaitessani, että komissio on samaa mieltä tästä. Sehän on tehnyt lainsäädäntöehdotuksen tällä välin, kun työstimme vielä mietintöä. Lainsäädäntöehdotus, jonka komissio on tehnyt joukkokanteesta, ei kuitenkaan tee vetomusta mietinnössä turhaksi, vaan päinvastoin joukkokanne voisi olla huomattava kiistaratkaisuväline ja se voisi poistaa oikeuden saanti esteitä rajat ylittävissä tapauksissa. Komissio voisi tutkia myös sitä, voitaisiinko käyttää joukkokannetta silloin, kun yritykset tai organisaatiot ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin kolmansissa maissa Euroopan ulkopuolella. Usein teknisten juridisten syiden takia tai lainsäädännön takia ei ole tehokkaita oikeussuojakeinoja. Grazie. Kiitos. Ja viimeinen puheenvuoro tässä keskustelussa. Edustaja Mavrides, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää varjostelijaa tästä mietinnöstä, mutta haluaisin myöskin esittää kaksi konkreettista kommenttia. Valitettavasti ei ole yhtenäisyyttä siinä, miten sovelletaan eurooppalaista lainsäädäntöä silloin, kun on kysymys suuntaviivoista, jotka Euroopan tuomioistuin määrittää. Viittaan tähän nimittäin, minulla nimittäin on ja päätöksiä, jotka koskevat pankkijärjestelmää. Tämä on hyvin tärkeä elementti, joka täytyy tutkia hyvin tarkkaan. Se, että puuttuu yhtenäisyyttä siinä, miten pannaan toimeen tällaisia päätöksiä, tuhoaa luonnollisesti myöskin äh, oikeus, oikeuskäsittelyn ja siirrettävät ratkaisut. Ja haluaisin myös sanoa, että on olemassa ratkaisu, jonka mä haluaisin ottaa huomioon mitä liittyy Kyproksen pohjoisosaan, joka on Euroopan unionin alue. Siellä kuitenkaan ei sovelleta Euroopan unionin lainsäädäntöä, koska Turkin armeija estää sen. Komission jäsen Bulge, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. President, respectful puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Sanen kiittää teitä ja esittelijä Guutelantia ja koko parlamenttia sen tekemästä työstä aiheen tiimoilta. Me olemme yhtä lailla sitoutuneita ja kiinnostuneita siitä, että oikeusjärjestelmät toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on erittäin tärkeä talouskehityksen, sosiaalisen rauhan ja turvallisen Euroopan kannalta. Vuoden 2008 tulostaulu hyväksyttiin komissiossa tänään ja iloisuudella voin todeta, että teidän tekstissänne huomioidaan tulostaulun tulokset. Tar- kannattaa muistaa, että tulostaulu on väline, jota kehitetään jatkuvasti ja suosituksenne tullaan huomioimaan myös jatkossa. Tekstissänne todetaan, että suoja tulostaulua täytyy käyttää myös rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Rahanpesuun sitä on sovellettu ja on ollut havaittavissa, että menettelyt ovat rahanpesutapauksissa lyhentyneet. Joskus menettely on kestänyt vuoden joissakin maissa kaksikin vuotta. Te toivotte, että myöskin sytevirasto olisi riippumaton. Tulostalo osoittaa ensimmäistä kertaa, että miten syyttäjälaitokset toimivat kansallisella tasolla. Tulostaulu sopii tässä suhteessa maakohtaisen raportointiin. Me myöskin arvioimme sitä, missä määrin kansalliset järjestelmät, oikeusjärjestelmät ovat riippumattomia. Me olemme kehittäneet mittausjärjestelmän tähän liittyen. Ja me olemme myöskin samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että IT-välineitä tulisi käyttää enenevässä määrin hyväksi. Esimerkiksi juuri oikeusmenettelyiden yhteydessä ja että tiedot ovat online saatavissa. Kyse on siitä, että huomioidaan muun muassa lasten, sokeiden tai muiden heikompi-osaisten tarpeet voidaan huomioida muun muassa tuomareiden koulutuksessa ja oikeusmenettelyssä. Mitä koulutukseen tulee, niin komissio paraikaa arvioi vuoden 2018 strategiansa konsultaation kautta. Kuten sanottu, yksi keskeisimmistä haasteista EU Justice-tulostaulun kaltaisen järjestelmien kannalta on se, että me keräämme tietoa. Olemme tyytyväisiä siihen, että Parlamentti toivoo jäsenvaltioiden tekevän tiiviimpää yhteistyötä komission kanssa. Meidän täytyy aina pitää mielessä, mihin me pyrimme tulostaululla. Me tarvitsemme kaikista jäsenvaltioista luotettavia tietoja, ottaen huomioon käytettävissä olevat indikaattorit. Tämä päätöslauselma tulee aikoina, jolloin oikeusvaltioperiaatteesta käydään vilkasta keskustelua Euroopan unionissa. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että parlamentin tuella tulostaulua voidaan kehittää edelleen, jotta jäsenvaltiot voivat parantaa oikeusjärjestelmän luotettavuutta ja tehokkuutta, koska sitä tarvitaan, jos haluamme varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen. Kiitoksia. Kiitos. Keskustelu päättyy. Äänestämme aiheesta huomenna. Sama päättyy.